Hyvät kuulijat, seuraava aihe esityslistalla on komission varapuheenjohtajan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma. Kyseessä on julkilausuma Syyrian tilanteesta. korkean edustajan puolesta haluaisin antaa puheenvuoron seuraavaksi ministeri Vili Sömdalille. Olkaa hyvä. Paljon kiitoksia puhemies, kunnianarvoisat Euroopan parlamentin jäsenet. Kiitos, että sain tilaisuuden esitellä teille EUn kannan ja viimeaikaisimmat toimet Syyriassa korkean edustajan Lady Ashtonin puolesta. EU tuomitsee täysin väkivaltaisuuksien lisääntymisen Syyriassa. Nyt on aika puhua yhdellä äänellä ja vaatia verenvuodatuksen lopettamista ja demokraattista tulevaisuutta Syyrialle. EU on johtanut kansainvälisiä vetoomuksia voimakkaalle YK reaktiolle tilanteeseen. Olemme pettyneitä, aivan kuten kaikki teistä, viimeaikaisten epäonnistumisen vuoksi, jossa YK turvallisuusneuvostossa ei pystytty hyväksymään uutta päätöslauselmaa, koska Venäjä ja Kiina käyttivät veto-oikeuttaan. Viime lauantaina korkea edustaja korosti, että EU edelleenkin tukee kaikkia Arabiliiton ponnisteluja ja vetoaa edelleen kaikkiin EUn, jäsenvaltion, EUn jäsenvaltioihin ja YK turvallisuusneuvoston jäseniin kantaa vastuunsa. Syyrian kriisi on edelleenkin tärkeällä sijalla EUn asialistalla. EUn ulkoministerit keskustelevat aiheesta 27. helmikuuta seuraavan kerran. EU on koko konfliktin ajan ollut syyrialaisten ihmisten ja kansan rinnalla ja korkea edustaja edelleenkin painostaa ja jatkaa painostustaan Syyrian hallintoa kohtaan monilla tasoilla. Tämänhetkinen kiireellisin asia on lopettaa hallinnon painostaminen ja lisääntyvät väkivaltaisuudet. Arabiliiton suunnitelman mukaan täytyy vapauttaa poliittiset vangit, poistaa joukot, tankit ja aseet kaupungeista ja mahdollistaa se, että riippumattomat tarkkailijat ja media saavat vapaasti liikkua ja matkustaa Syyrian alueella. EU hyvin intensiivisesti on sitoutunut Arabiliiton ja muiden toimijoiden kanssa löytämään rauhanomaisen ratkaisun konfliktiin. Korkea edustaja on korostanut, kuinka tärkeä on Arabiliiton alueellinen avainasema ja sen rooli siellä – Diplomaattiselta kannalta Catherine Ashton on keskustellut pääsihteeri El Arabin kanssa seuraavista askeleista ja ilmaissut poliittisen tukensa ponnisteluille, joita Arabiliitto tekee Syyrian kriisin ratkaisemiseksi. Hän on keskustellut myös YK pääsihteerin Ban Ki-moonin kanssa, Turkin ulkoministerin Davutoglun ja muiden johtajien kanssa saman tavoitteen saavuttamiseksi. EU on tyytyväinen Arabiliiton ponnisteluihin lisätä Syyrian hallintoa kohtaan kansainvälistä painetta. Arabiliiton johtajuus tässä on avainasemassa. Syyrian kansaa kohdistuva kasvavat väkivaltaisuudet ovat sellainen, että liitto päätti 12. helmikuuta lopettaa tarkkailumissionsa siellä. Turvallisuusneuvosto halusi hyväksyä yhteisen YK ja Arabiliiton rauhan mm, turvajoukko äh, intervention ja Arabiliitto haluaa myös täytäntöönpanna aikaisempia päätöslauselmiaan ja sopii, että Tunisiassa 24. helmikuuta voidaan järjestää Syyrian ystävien ryhmän kokous. Tämä on tervetullut kehityssuunta. Tunisin kokous antaa hyvän mahdollisuuden rakentaa kansainvälistä konsensusta Syyrian suhteen ja edistää kiireellisiä ehdotuksia, jotta lopetetaan tappamiset ja löydetään rauhanomainen tie ulos kriisistä. Ei ole epäilystäkään, että EU ja korkea edustaja ovat hyvin aktiivisessa roolissa tässä pyrkimyksessä. Korkea edustaja on myös tarjonnut EUn asiantuntemusta seuraamusten, sanktioiden alueella ja korostanut, kuinka tärkeää on koordinoida hyvin läheisesti vuoropuhelussa näitä asioita oppositioryhmien kanssa. YK-kentällä on myös tehtävä jatkettava työtä. Me edelleenkin haluamme kumppaneilta tukea niin, että turvallisuusneuvosto voi palata tähän aiheeseen ajan mittaan ja sopia vahvasta päätöslauselmasta koskien Syyriaa. Korkea edustaja esittää asiaansa jatkuvasti turvallisuusneuvoston jäsenten kanssa ja alueellisten kumppanien kanssa, jotta, jotta tämä tavoite saavutetaan. EUn viesti Kiinalle ja Venäjälle on selkeä. Heidän ei pitäisi olla nyt historian väärällä puolella. Kansainvälinen yhteisö kantaa yhdessä vastuunsa lopettaa tämän hallinnon tappamiskoneisto. Viime maanantaina YK on yleisistunnossa viime maanantaina keskusteltiin Syyrian tilanteesta ja pääosa YK jäsenvaltioista tuomitsi tämä, nämä väkivaltaisuudet ja ihmisoikeusrikkomukset, joita hallinto suorittaa Syyriassa. YK korkea edustaja ihmisoikeusasioissa sanoi, että Assad ei ole pystynyt täyttämään velvoitettaan suojella kansansa ja on suorittanut rikoksia ihmisiä, ihmisyyttä vastaan. Ihmisoikeusneuvosto tulevassa kokouksessaan ryhtyy sopiviin toimenpiteisiin Syyrian suhteen. EU on valmis mobilisoimaan tukea helpottaakseen Syyrian kansan kärsimyksiä. Komissio valmistelee varautumissuunnitelmaa humanitaarisen tuen alueella. Kun kahdenvälinen yhteistyö Syyrian hallinnon kanssa on keskeytynyt täysin, Ulkosuhdepalvelu ja komissio tukevat edelleenkin hankkeita, jotka tukevat paikallisia kansalaisjärjestöjä, Syyrian kansalaisyhteiskunnan organisaatioita sekä puolustajia sekä palestiinalaisia pakolaisia. Tilanne Syyriassa vaatii sitä, että EUn täytyy ylläpitää läsnäoloaan jäsenvaltioiden edustustojen kautta ja EUn delegaation kautta, koska Syyrian oppositio on pyytänyt meiltä sitä ei pelkästään tarkkailla ja raportoida tilanteesta, vaan myös viedä selkeä viesti siitä, että hallinto ei voi alistaa tällä tavalla kansaa ja että syyrialaiset ihmiset, heitä ei jätetä yksin. Läheinen koordinaatio EU-edustustojen kanssa välillä Damaskuksessa on meneillään myös mitä tulee tähän varautumissuunnitelman laatimiseen. Samantyyppisiä toimia suoritetaan suhteessa naapurimaihin. Ja vielä viimeiseksi EU edelleenkin sitoutuu yhteistyöhön Syyrian oppositioryhmien kanssa. On keskeistä kannustaa heitä vahvistamaan heidän keskeistä, keskenään koordinaatiota ja kehittää yhteistä näkemystä, jotta saamme Syyrian kansan, kansalle paremman tilanteen ja edistämme myös rauhanomaista ratkaisua siirtymävaiheessa Syyriassa. Korkea edustaja on tarjonnut EUn tukea Arabiliigalle, kun se pyrkii saamaan Syyrian oppositioryhmät yhteen saadakseen yhteisen näkemyksen siirtymävaiheelle. Kiitän teitä, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, tuestanne viime kuukausina. Euroopan parlamentin arvokkaat päätöslauselmat ja kannanotot ovat auttaneet EUta muotoilemaan politiikkansa suhteessa Syyriaan. On hyvin tärkeää, että ylläpidämme painetta Syyrian hallintoa kohtaan. Euroopan parlamentilla on avainrooli, kun varmistetaan, että Syyrian kansa ei jää yksin heidän kärsimyksissään. Korkea edustaja on sitoutunut jatkamaan yhdessä teidän kanssanne tukemaan Arabiliigaa ja lopettamaan jatkuvat väkivaltaisuudet. Syyria tulee olemaan korkean edustajan kokousten pääasiana Washingtonissa tällä viikolla. Kiitos. Paljon kiitoksia, ministeri Sövendal. Sitten poliittisten ryhmien puolesta ensin herra Franka, EPP. Eh, señora presidenta. Kiitos rouva puhemies, arvoisa ministeri, arvoisa komission jäsen, hyvät esineet. Syyrian kriisi liittyy kolmeen asiaan. Ensinnäkin kysymys on vielä Saudi-Arabian ja Iranin kylmästä sodasta. Se näkyy hyvin konkreettisesti nyt Syyriassa. Kysymys on myöskin arabikevään seurauksista siitä, että Kiina ja Venäjä ja muut tekijät haluavat olla enemmän mukana äh, tässä äh, valahiiden kriisiratkaisussa, kun EU loistaa siellä olollaan. Nyt äh, on tehty paljon yhteistyöstä, on pidätytty, humanitaarista apua on annettu, on vahvistettu sanktioita ja tässä tuetaan myöskin Arabiliiton suunnitelmia ja tällä tavalla pyritään koordinoidumpaan ja tehokkaampaan diplomaattiseen toimintaan Euroopan unionin jäsenvaltioiden taholta. Valitettavasti yksikään näistä päätöksistä ei ole vielä johtanut lyhyellä aikavälillä tämän sietämättömän väkivallan loppumiseen. Tämä on todella turhauttavaa meille kaikille. Raskan mm, ulkoministeri näin on myös todennut ja sama myöskin ulkoasian neuvostossa ollaan todella surullisia sen takia, että äh, Kiina ja äh, Venäjä ovat käyttäneet veto-oikeuttaan ja myöskin Arabi, Saudi-Arabia ja Katar äh, ovat pyrkineet sellaisen sopimuksen aikaansaamiseen, joka olisi sitova kaikille osapuolille. Mitä nyt sitten voimme tehdä tässä tilanteessa? Tietysti voimme vahvistaa Kiinaan ja Venäjään suuntautuvaa painetta. Muitakin mahdollisuuksia on esimerkiksi, että Kiinan vara pääministeri äh, tekisi vierailun ja että myöskin äh, EU-Kiina huippukokous tältä osin käsittelisi asiaa. Meidän täytyy tietysti myöskin vahvistaa suhteitamme Syyrian toisin ajattelijoihin ja äh, pyrkiä miettimään, millä tavalla voisimme auttaa tällaisia humanitaarisia käytäviä, joita myöskin on ehdotettu. Tässä yhteydessä on myöskin esitetty tiettyjä kysymyksiä kun Arabiliiton ulkoministerit kokoontuivat, myöskin he ovat kaikkia pyytäneet auttamaan ja nyt äh, täytyy todella miettiä, kuinka Syyrian kansan äh, vaikea tilanne voitaisiin äh, saada loppumaan. Tässä tarvitaan tietysti aloitteita ja samanaikaisesti kuitenkin Syyrian hallitus jatkaa tätä toimintaansa Uskon kuitenkin, että ähm, meidän täytyy todella tätä asiaa tässä tulevassa keskustelussa hyvin perustavanlaatuisesti miettiä. Kaiser. Kiitos seuraaviksi Veronique De Kaiser SED-ryhmästä. Merci madame la présidente. C'est la Kiitos. Tämä on neljäs päätöslausema, jonka Euroopan parlamentti Syyriasta laatii ja sanoisin, että tämän päätöslauseman Ähm, äh, lisäarvo tässä diplomatian koventuessa on siinä, että sanomme Syyrian kansalle, että vaikka hallinto ei muuta toimintaansa, emme unohda teitä. Ja tämä on jo jotakin. Toisekseen tämä päätöslauselma ei vastaa tärkeimpään kysymykseen, eivät myöskään kuulemani puheet, mitä oikein tehdään, mikä on strategiamme se ei voi olla, tai kysymys on oikeastaan siitä, että tai minulta kysyttiin Syyrian opposition edustajat tänään kyynelleet silmissä minulta kysyivät, mitä tehdään, kun maassa ihmisiä kidutetaan, ettekö voisi antaa meille aseita, ettekö voisi antaa meille rahaa, voitteko auttaa meitä, me haluamme itse taistella, pystyttekö te tämän tekemään. Ja minä sanoin, että sehän ei ole tässä päätöslauselmassa koska on sanottu, että Syyrian oppositio on riittävän yhtenäinen ja niin poispäin, mutta jos emme ota tätä olennaista kysymystä huomiota, niin mikä on meidän uskottamuutemme? En pyydä teitä tätä nyt välttämättä tekemään, mutta tätä meiltä odotetaan. Tämä maa odottaa meiltä konkreettisia asioita. Ja kolmanneksi haluan vielä sanoa, että tämä liittyy Bashar al-Assadin Jotkut meistä ovat pitkään ajatelleet, että Syyrian hallintoa voitaisiin muuttaa. Olemme tavanneet, käyneet pitkällisesti keskusteluja henkilökohtaisestikin joidenkin sen edustajan kanssa. Minulle Bashar al-Assad selitti, kuinka hän halusi maansa muuttamaan monipuoluejärjestelmää ja niin poispäin. Me olimme ihan tyhmyreitä, kun uskoimme näitä puheita. Kaikki nämä lupaukset ovat valuneet hukaan. Minä olen edelleen vielä pahoillani, kun muistan, kuinka äh, ähm, Irandikin ja muiden maiden Libyan hallitsijat joutuivat kärsimään kaatumisensa jälkeen. En vaadi Bashar Assadin päätä, mutta kuitenkin haluan, että nyt voimme sanoa Syyrian kansalle, että odottakaa, me voimme tehdä jotakin, mutta täällä pyytäisin, että komission neuvosto pyrkisivät tekemään asioita konkreettisella tasolla ja pyytäisin myöskin parlamenttia tukemaan tätä kantaa. Merci beaucoup, Madame de Kaiser. Kiitos, edustaja de Kaiser. Seuraavaksi edustaja Verhofstadt, olkaa hyvä. Very much, uh... Kiitoksia oikein paljon. Eilen Kathy Ashton lähetti minulle kirjeen sanoakseen, että hän tulee Euroopan unionin nimissä olemaan ensimmäisessä yhteysryhmäkokouksessa 24. 4. helmikuuta Tunisissa. Tämä on hyvä asia, mutta ollaan rehellisiä kollegat. Mikä strategia siellä on? Mitä strategia puollamme? Äh, ministeri, minä en sitä teiltä kuullut. Te kerroitte Arabiliiton strategian ja pyynnön, mutta mikä on Euroopan unionin strategia? Mikä on meidän syrjästrategiamme tällä hetkellä? Me olemme tämän kriisin keskellä meillä on ongelmia. Homsissa tämä oli aivan selvästi toinen Srebrenica. Olemme keskellä sotaa. Äh, älkää sanoko mitään muuta. Syyriassa on sota tällä hetkellä. Haluan kuulla teiltä tänään, mikä on meidän strategiamme ei ole äh, riitä, että sanomme olemme paikalla Tunisissa 24. päivä, mutta mitä me siellä sanomme, mikä on meidän kantamme, mikä on pääkysymys. Pääkysymys on kannatammeko humanitaarista puuttumista Syyriaan, jotta luomme tällaisia turvakäytäviä ja lentokieltoalueilta. Olemmeko valmiita siihen, kannatammeko sitä vai emme? Minun mielestäni ne ovat tarpeen välttämättömiä siellä Syyriassa on tällä hetkellä kansanmurha käynnissä ja jos me emme pysäytä sitä, jos kansainvälinen yhteisö ei sitä pysäytä, niin se tulee ainoastaan jatkumaan. Ja toinen asia on, annammeko Syyrian oppositiolle materiaalista teknistä apua ja Syyrian vapautusarmeijalle? Tämä on se kysymys. Minun mielestäni meidän pitää tehdä se, antaa materiaalista teknistä apua. Eh, eh, vaikka jossain vaiheessa aseita, ehkä ei suoraan, ehkä voimme toimia Arabiliiton kollegojen kautta, mutta mikä on Euroopan unionin vastaus? Annammeko materiaalista apua, kyllä vai emme? He tarvitsevat sitä todella kipeästi, tätä materiaalista ja teknistä apua. Ja kolmannes kysymykseni teille. Mit, mitä tulee pakotteisiin, mikä on pakotetilanne? Me tiesimme alusta asti, että meidän listamme on liian pieni. Tiesimme alusta asti, että ainakin 200 perhettä on otettava tähän eh, Bashar al-Assadin eh, hallinnon listalle, mutta meillä on 20-30 henkilöä vasta tällä listalla e, ja henkilöä, ei perheitä, joten mm, aiommeko nyt julistaa pakotteet näitä 200 suurta perhettä vastaan? Ja kolmas kysymys liittyy siihen, mitä herra Salafranca sanoi. Mitä teemme Venäjän ja Kiinan suhteen? Ehkä me voisimme sanoa jotain siitä, meillä oli matka Kiinaan ja lupaamme Kiinalle nyt sitten vapaa markkinatalouden statuksen siinä vaiheessa, kun Kiina ei ota vastuutaan turvallisuusneuvostossa. Ei ole oikea hetki nyt tehdä tätä mielestäni ennen kuin he ovat sanoneet kyllä väliintulolle Syyriassa. Se on välttämätöntä, jotta minä nyt odotan teiltä, että kerrotte Euroopan unionin kannan. Ja kertokaa teille, mitä sanoitte muutama minuutti sitten. 27. päivä meillä on ulkoasiainministerien kokous. Se on kolme päivää tämän Tunisin kokouksen jälkeen. Teillä pitäisi olla kokouksenne ennen kuin Rova Ashton menee sinne. Mr. Verhofstadt, there is a blue... Edustaja Verhofstadt, hyväksyttekö sinisen kortin herra Develiltä? Hyvä, olkaa hyvä herra Devel. Could you please open up... Olkaa hyvä ja pistäkää mikrofoni päälle. Puhemies, voisiko ystäväni olla samaa mieltä, että vuonna 2006 YKssa me aloitimme tämän prosessin vastuu, vastuullisesti suojella näitä sanoja, eli vastuu suojella. En kuule nyt neuvoston suusta näitä sanoja. Mikä on meidän vastuumme suojella käyttäen YK instrumentteja, joita me olemme perustaneet ja tehneet? Mikä on olisiko ystäväni samaa mieltä, että tähän suuntaan pitäisi mennä? Käyttää näitä käsitteitä vastuu suojella YKssa, jota Tony Blair ja muut käyttivät aikanaan Sierra Leonessa ja muualla. Niitä käytettiin menestyksekkäästi. Menemme siis Syyriaan tukea, tukemaan YK-mekanismeilla – Tämä oli nyt kysymys neuvostolle. Herra Verhofstadt, olkaa hyvä. No problem, but, uh... No, ei tämä ole mikään ongelma, mutta kysymys on se, että vaikka turvallisuusneuvostossa ei ole... Uh, yhteisymmärrystä, niin olen sitä mieltä, että jos meillä on yhteisymmärrys yhteysryhmässä, niin tämä voisi ehkä muuttaa Kiinan ja Venäjän kantaa. Jos Kiina ja Venäjä huomaavat, että tämä yhteysryhmä, jonka luomme 24. päivä, haluaa mennä eteenpäin kaikilla mahdollisilla tavoilla Syyrian kansan suojelemiseksi, niin sitten tämä kyllä painostaa paljon enemmän kuin mikään keskustelu turvallisuusneuvostosta, jonka olemme nähneet viime kuukausin aikana. Mutta meidän täytyy pitää tästä kiinni, meidän täytyy osoittaa, että me todella puolustamme heitä ja haluamme mennä sinne paikan päälle päälle, jos on tarpeen. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Ellen Flotre vihreiden puolesta. Kiitos rouva puhemies. Niin, tällä ei nyt enää voida puhua pelkästään sorrosta, vaan aivan sietämättömästä terrorista, jota Bashar al-Assadin hallinto harjoittaa Riittää vain kun katsotaan, kuinka sairaalat ovat muuttuneet kidutuskeskuksiksi, kidnappaus- ja teloituskeskuksiin. Ja en tässä nyt ota mitään huomattavia haavoittuneiden määrä, vankien, kuolleiden, kadonneiden määrät ovat valtavia. YK on ihmisoikeusneuvoston sanonut että kysymys on rikoksista ihmisyyttä vastaan. Rova de Kaiser on oikeassa. nyt. Eh, heidät pitää saada todella eh, kansainvälisen rikostuomioistuimen eteen. Ja sitten toisaalta No kyllä, tietysti kysymys päättäväisyydestä ja rohkeudesta, mutta kysymys on todellisesta eh, vastustuskyvystä, joka Syyrian kansalla tässä on nyt ollut, koska huolimatta kaikesta äh, tietoja saadaan, elintarvikkeita on ja myöskin turvallisuutta voidaan antaa, turva voidaan antaa näille äh, mielenosoittajille. Ja huolimatta tästä äh, yksityiskoteja muutetaan hätäsairaaloiksi ja uskon, että meidän pitäisi nyt auttaa näitä vaarassa olevia ihmisiä ja miettiä, kuinka voisimme tehostaa koko tätä apua, jota näiden epävirallisten kanavien kautta paikalle saadaan, kuinka voisimme turvata ja kuinka voisimme auttaa heitä, kuinka laajentaa tätä toimintaa ja tur- tuoda turvaa sellaisille ihmisille, jotka henkensä uhalla näitä tarvikkeita sinne toimittavat. Ja tämä on varmastikin ensimmäinen tapa toimia konkreettisesti ja tätä meiltä nyt pyydetään. Sanktiot, niitä pitää vahvistaa ja on taattava, että että ne tulevat kunnolla toteutettuiksi ja uskon, että täällä niin komission kuin neuvostonkin pitäisi nyt miettiä sitä, kuinka aseella täytetty laiva on päässyt Kyproksen satamasta lähtemään kohti Syyriaan ja viemään sinne Assadille aseita, joita hän käyttää kansansa vastaan ja sitten Arabiliiton aloite. Totta kai meidän täytyy sitä tukea, meidän täytyy olla tietysti tarkkaavaisia, koska siellä on erilaisia intressejä kysymyksessä ja äh, myöskin Irakin puheenjohtajuuskautta ennen kaikenlaista liikkuu ilmassa, mutta kuitenkin tässä tilanteessa Euroopan unionin täytyy hyvin selkeästi määritellä strategiansa ja pitää myöskin sanoa, että, kah- 24. päivä Tunisiassa, ja se on hyvä, että se tapahtuu Tunisissa tämä äh, juttu, että tämä äh, asia tulee esille, että äh, puhutaan äh, tämän kansan kohtalosta ja ähm, meidän täytyy todella ajatella, että Syyria on ikään kuin tämä nappula shakkilaudalla ja kuinka sitten tätä nappulaa siirrellään ja miten sitten äh, päästään loppuun tässä konfliktissa, jota kansaa voitaisiin tukea Historia osoittaa, että kysymys on todella taistelusta oikeuksien ja demokratian puolesta ja ei pidä olla naiveja, mutta kuitenkin on muistettava, että tämä on todella keskeinen asia tässä äh, koko jutussa. 24. on siis hyvin tärkeää ja äh, ne maat, jotka tällä hetkellä äh, jatkavat tukea Venäjä ja Kiina, mutta myöskin Algeria, meidän täytyy painostaa niitä, jotta nämä maat joutuvat eristyksiin. Ja tämä on konkreettinen tapa auttaa. Ja tämä kansallinen neuvosto myöskin, sillä on myöskin omia meidän on pidettävä yllä poliittista vuoropuhelua myöskin tämän kansallinen neuvoston kanssa, jotta voitaisiin auttaa sitä, jotta siitä tulisi poliittinen keskustelukumppani tulevassa Syyriassa. Nyt seuraavaksi puheenvuoro edustaja Tänäkille EKR-ryhmän puolesta. Puhemies, Homsin kaupungin pommitus on järkyttävää ja se pitää tuomita yksimielisesti. YK on äh, päätöslauselman äh, veto, äh, vetoaminen Kiinan ja Venäjän puolesta on häpeällistä meidän pitää yksimielisesti nyt vaatia joukkojen poistamista kaupungista ja että ihmisoikeusorganisaatiot pääset paikalla ja voidaan järjestää demokraattiset vaalit. Turkin ja Saudi-Arabian tuomitseminen on, on hyvä asia. Uuden rauhansuunnitelman kehittäminen on hyvä. Se täytyy täytäntöön panna välittömästi Syyriassa. Pitää saada mahdollisuus osoittaa mieltä rauhanomaisesti ja ilmaista mielipiteitä vapaasti. Näin ei ole mahdollista, kun Assad on vielä vallassa. Hän on vastuussa kaikista niistä rikoksista, joita armeija tekee, erityisesti nämä aluitti ja osittain myös sunniyksiköt. On tunnustettava, että hänen diktatuurinsa on tuomittu, hänen on astuttava alas kansainvälisen paineen puolesta. Hofstad halusi ähm, eilen vapaan syyrialaisen armeijan asemaa tukea. Tämä voisi olla vaarallista, koska emme tiedä varmasti, ketä he ovat Hezbollas yhdellä puolella ja sitten Saudi ja Katari islamistit toisella puolella. Ja he hyökkäävät kristittyjä ja alueetteja vastaan, jotka eivät ole missään liittoutumassa. Tässä on verinen sisällissota syttymässä haluaisin kuitenkin ja ryhmäni haluaisi tukea sitä, että meillä olisi tällainen turvasatama ja lentokientoalue, jos se on mahdollista Turkin rajan lähellä, mutta tämä ei ole mahdollista tällä hetkellä. Kuitenkin joka toinen taloudellinen sanktio kohti Damaskusta on saatava voimaan välittömästi. Kiitos. Kiitos edustaja Tanak. Seuraavaksi Willi Meijer. GUE-ryhmä. Kiitos puhemies. Arvoisa neuvoston komission edustaja, minun ryhmäni vastustaa sotilaallista ulkomaiden puuttumista tähän kriisiin. Näin kävi myöskin Libyan tapauksessa ja tiedämme, kuinka kävi Gaddafille lopulta nämä ää, sopi, nämä rikokset saatiin ulkomaiden toimin pysähtymään, mutta kysymys oli kuitenkin rikoksista ja nyt olemme tässä samaa mieltä. Ja me siis radikaalisti vastustamme mitä tahansa sotilaallista väliintuloa, eikä kenties ole yllättävää, että että kun ajatellaan Al-Assadin toimien pysäyttämistä, niin totta kai niin täytyy tehdä, mutta että kun tähän puhutaan jihadista eh, ja tästä, niin siellä eh, myöskin kysymyksessä Al-Qaidan eh, johtoa pyytämässä, että syyrialaiset toimisivat ja äh, tällä tavalla en usko, että pystymme jihadismin eh, edustajia pysäyttämään. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Belder EFD-ryhmästä. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Kiitoksia, puhemies. Tämä kuva sisällissodasta on nyt muuttunut todellisuudeksi Syyriassa ja siellä sanotaan, että kukaan ei suojele meitä on etnistä ja uskonnollista välien selvittelyä ja Euroopan unioni, mitä se voi tehdä tässä tilanteessa? Tämä on se kysymys, joka tässä täytyy esittää. Onko meillä vaihtoehtoa Assadin hallinnolla oppositio, poliittinen ja sotilallinen oppositio on hyvin jakautunut. Miten voidaan saada aikaan joku vaihtoehto? Sisäpiiriläiset sanovat, että siellä on Al-Qaida eh, paikalla ja monet kysymykset ovat vielä auki, joten kysymys kuuluu, saammeko aikaan kansainvälisen mission, jotta verenvuodatus Syyriassa saadaan keskeytettyä, ja jos ei ole vaihtoehtoa, niin onko tämä maa jyrkänteen laidalla? Kiitos sitten Obermeier. Kiitoksia puhemies. Minä oletan, että minäkin saan nyt minuutin lisäpuheaikaa, kuten edeltävä kollega mm, se, mikä alkoi legitiimillä vaatimuksilla poliittisesta itsemääräämisoikeusta, on radikalisoitunut ne naiset ja miehet, jotka näimme vielä aluksi mielenosoitusten eturintamassa. Niitä me emme enää näe ja islamistit vaarantavat Syyrian vallankumouksen ja minusta on pelottavaa, miten Al-Qaida vaatii, että toimitaan al-Assadin hallintoa vastaan. Ää, ääri-islamistien uskonnollinen velvollisuus olisi Al-Assadin hallinnon vastainen taistelu. Me tiedämme, mitä siitä syntyy. Sharia-laki tulee tilalle. Eli jos islamistit osallistuvat tähän vallankumoukseen ja ottavat sen omakseen, niin se olisi katastrofi demokraattisille ja liberaaleille oppositiovoimille. Ja tällaisessa yhteydessä myös sotilainen välintulo olisi erittäin huono ratkaisu, vaikka vakavaa vuoropuhelu Assadin kanssa, joka on selkä seinää vastaan, voisi ehkä hiukan liennyttää tilannetta. Kiitoksia. Ja sitten se muut puhujat. Edustaja Kassulidis, kolme minuuttia. Kiitos, puhemies. YK on päätöslauselma turvallisuusneuvostossa, jonka Kiisa, Kiina ja Venäjä äh, vetosivat, johti siihen, että monia naisia ja lapsia tapettiin ja väkivaltaisuudet saivat oikeuden. Tässä painostajat ja alistajat saivat oikeutta. Ja aivan kuten edustaja Lavrov sanoi, tässä pyrittiin edust- välttämään sisä- sisällissotaa. Nyt alistuneet ihmiset tekevät epätoivoisia ratkaisuja puolustakseen itsensä, ja koska kansainvälinen yhteisö ei ole pystynyt reagoimaan tähän tilanteeseen, se maa on menossa sisällissotaan. Hassan on selittänyt asiaa niin, että he voivat manipuloida Hisbollasia ja Hamasia vakauttaakseen aluetta, mutta Venäjän kanta on eh, sekoittava. Toivottavasti tämä on väliaikainen kannanotto, jolla vain edistetään Putinin ehdokkuutta, eli se on eh, kansalliseen kulutukseen tarkoitettu kansallinen kannanotto. Mutta EUn kanta on periaatteellinen. Me olemme edelleenkin demokratian, ihmisoikeuksien ja humanitaarisen, mm, humanitaaristen oikeuksien puoltajia. Me haluamme suojella näitä aseistautumattomia ähm, siviilikansalaisia. Me emme kuitenkaan voi jäädä vaan katsomaan tällaista verilöylyä, joka johtaa todella rikoksiin ihmisyyttä vastaan. Me tuemme Arabiliiton toimenpiteitä, jotta saadaan rauhanomainen siirtymäkausi Syyriaan ja Me haluamme, että otetaan lisää rajoittavia toimenpiteitä, joita korkea edustaja on edustaja muiden kansainvälisten toimijoiden kanssa, jotta saadaan yhteinen toimi, jolla lopetetaan tämä alistaminen ja pakottaminen. Tällainen maa, mikään tällainen maa, jossa armeija on käännetty sen siviiliväestöä vastaan, ei ole menestynyt koskaan, eikä tässäkään tapauksessa tapahdu niin. Kiitos. Seuraavaksi äh, edustaja Anna Gomes. Euroopan unioni on liikuttuneena ilmaisemassa äh, solidaarisuutensa syyrialaisille, kun he ovat nyt joutuneet Assadin julman hallinnon uhreiksi. Äh, siellä lapsiakaan ei epäröidä kiduttaa. Me toivoisimme, että YK nyt tuomitsee Syyrian johdon ja että tämä tilanne saataisiin tällä tavalla loppumaan ja että päästäisiin demokraattiseen siirtymävaiheeseen tässä maassa. Me haluamme, että Bashar al-Assad ja hänen poliittiset kumppaninsa joutuisivat oikeuden eteen rikoksesta ihmisyyttä vastaan. Ja tässä tuemme Arabiliittoa ja muita alueellisia toimijoita, jotta turvallisuusneuvosto todella voisi saada aikaiseksi humanitaarista apua ja rauhan Syyriaan koska se on sisällissodassa ja kaikki demokratia on pois pyyhittyä. Tarvitaan logistista apua ja näin poispäin. Ja tässä tarvitaan myöskin muita kumppaneita, kuten Turkkia, jotta saataisiin aikaiseksi kansan puolustusta. Ja meidän on osoitettava Venäjälle jota on syytetty sen kannasta turvallisuusneuvostosta, joka on siis estänyt turvallisuusneuvostoa suojelmasta Syyrian kansaa, koska se ei ole halunnut kieltää hallinnolta näitä hirveitä tekoja. Niin, mutta joka tapauksessa on jatkuvasti pyrittävä toimimaan sillä tavalla, että painostamme Venäjää, joka vain kerskuu omilla aseillaan ja pyrittävä siihen, että ter- ettei terrorismi johtaisi tilanteen kärjistymisen tällä alueella. Bashar al-Assad tulee kaatumaan tämän ajan kysymys ja nyt tarvitaan sellaista strategiaa, jota, otet, jota voitaisiin soveltaa Assadin jälkeiseen aikaan ja myöskään, myöskin Syyrian oppositio pitäisi saada yhdistymään ja mukaan siirtymä prosessiin, joka olisi demokraattinen ja jossa myöskin alawitteja ja kristittyjä ja muita vähemmistöjä kunnioitettaisiin. Kiitos edustaja Gomes. Seuraavaksi Shake liberaaleista. Kiitos puhemies. Miten yksinkertaista se onkin syyrianlaisten kansalaisten ja lasten brutaalin murhan ja raiskauksen tuomitseminen on vaikeaa. EU tarvitsee strategiaa, vaikka kukaan ei sano, että tämä on helppoa, vaikka tulevaisuus on epäselvä, niin me emme voi seistä vieressä, kun Syyrian kansalaisia teurastetaan. Sen jälkeen, kun e- energia saatavuus, lääkkeen saatavuus ja muu on pysähtynyt, niin humanitaarinen katastrofi on ovella. Tästä Bashar al-Assad on vastuussa ja meidän täytyy pysäyttää hänet. Täällä on mainittu meidän ryhmämme prioriteetit ja haluan sanoa muutamia toimenpiteitä, joita EU voi edistää riippumatta siitä, miten Kiina ja Venäjä toimivat YKssa. EU ei saa olla se, joka ei toteuta pakotteita. Miten voi olla, että venäläinen aselaiva lähti Kyproksen aluevesiltä päästäkseen Syyriaan? Eurooppalaiset teknologiayritykset eivät voi viedä sinne laitteita, joilla voidaan valvoa oppositiota. Myöskään meidän öljylämme ei saa tankata tankkeja, jotka, menevät, jotka rullaavat Homsin kaduilla. Ulkomaisia journalisteja karkottaa maasta ja monet siviilijournalistit ovat vaarantaneet elämänsä osoittaakseen, kuinka siellä teurastetaan kansalaisia. Meillä ei ole nä- selkeää näkemystä tilanneesta Syyriassa, mutta on yli 7000 kuollutta ja kymmeniä tuhansia pidätettyjä kertomuksia nälästä ja raiskauksista. Tämä riittää. Nämä ovat ihmisiä, kuten me kaikki täällä. Globalisoituneessa maassa, jossa puolet kansalaisista Lähi-idässä ovat alta 26-vuotiaita. Meidän täytyy olla tarkkoina siinä, keitä he muistavat, äh, ketkä puolustivat heidän oikeuksiaan, kuten omiaan. Ja Enna Lepto. Kiitos, Bena Raputtu. Yksi minuutti. La situation dramatique. Kiitos. Tämä tilanne on kriittinen, emmekä voi jättää sanomatta kantamme tähän tukeaksemme Syyrian kantaa, kansaa. Haluamme kantaa yhteisvastuun osoittaa solidaarisuutta Syyrian kansaa vastaan. Mitä voimme tehdä? Ensinnäkin tuomita veto-oikeuden käytön YK turvaneuvostossa, jota Kiina ja Venäjä käyttivät. Syyriassa pitää voida median ja tarkkailijoiden kulkea vapaasti. On varmistettava, että lääkkeitä ja tarvikkeita saadaan riittävästi. Jopa maaseudulla puuttuu kaikkia tarvikkeita lääkintään. Meidän on saatava aikaan myös humanitaarinen turvakäytävä ja tukea Syyrian oppositiota ja mahdollistaa se, että he voivat luoda uuden hallinnon, joka vastaa Syyrian kansalaisia ja on tuomittava myös kansainvälisessä rikostuomioistuimessa nämä ihmisyyttä vastaan tehdyt rikokset. Seuraavaksi edustaja Kaminski. Dzisiaj usłyszeliśmy tutaj Kiitos puhemies. Olemme tänään kuulleet vaatimuksia siitä, että meidän on keskusteltava Bashar Assadin kanssa. Minusta tuntuu siltä, että hän on nyt jo mennyt pidemmälle. En usko, että hänen kanssaan enää voidaan käydä vuoropuhelua. Kidutettujen lasten veri sairaaloissa estää meidät tästä. Ja tietystikin Syyriahan on hyvin tärkeä paikka, koska sehän on demokratian symboli. Nyt näiden ihmisten on ymmärrettävä tällä hyvin tärkeä lause. Basharin on lähdettävä, hänen on mentävä pois. Meillä on edessämme suuri kysymys, ketä me oikein olemme, keskustelukerho, vaikka, vaikka vaiko äh, ryhmä ihmisiä, jotka pystyvät tehokkaasti puolustamaan sellaisia arvoja, joille Euroopan unioni perustuu. Ja vain tästä syystä on välttämätöntä, että vastaamme kumppaneitemme toimiin, esimerkiksi kun ajatellaan Kiinaa tai Venäjää, tarvitaan selkeä viesti, jos Venäjä ja Kiina haluavat tehdä yhteistyötä kanssamme. No, ja tietysti mekin haluamme tehdä yhteistyötä niiden kanssa, niin silloin näiden maiden tulee kunnioittaa meidän arvojamme. Kiitos. Seuraavaksi herra Takis Georgiou. Kiitoksia. Useat jäsenet täällä kysyivät aivan oikein, mitä Euroopan unioni oikeastaan voi tehdä, mutta meidän tulisi esittää kysymys itsellemme jos me olisimme neuvoston tilanteessa tai komission tilanteessa, mekin pohtisimme, mitä oikein voimme tehdä. Euroopan unioni ei tee sitä, mitä sen pitäisi tehdä, koska sillä ei ole yhteistä tahtoa ja yhteistä ulkopolitiikkaa. Ja sillä ei ole riittävästi voimaa toteuttaakseen tätä yhteistä tahtoa ja viedäkseen sitä läpi kansainvälisessä oikeudessa. Ja kun Syyriassa on tämä konflikti, niin Euroopan unioni näyttää ainoastaan tukevan suuria voimia ilman, että sillä olisi oma kantaansa ja omaa toimintaa. Tietenkin meidän täytyy noudattaa lakia. Jos katsomme, mitä alueella tapahtui arabikevään aikana, niin johtopäätös ei ole se, että me olemme tehneet oikein. Jos Euroopan unioni ei ole uskottava ja kyvykäs puolustamaan oikeuttaan, niin sitten se jatkuvasti vuorottelee sen välillä, että se ehkä puuttuu asiaan tai että se vain tarkkailee ja kummatkin ovat haitallisia Syyrialle. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Provera. EFDstä en näe herra Proveraa istuntosalissa. Niin ollen edustaja Brock, olkaa hyvä. Kolme minuuttia. Puhemies, Hyvä neuvoston puheenjohtaja, hyvä komission jäsen. Tilannekuvaus on varsin selvä, eikä minun tarvitse toistaa tätä, miten hallinto toimii omaa kansansa vastaan. Oikea syy tähän on se, että perhe tai klaani haluaa pitää vallastaan kiinni ja pitää valtiota yksityisomaisuutena. On tärkeää, että me olemme solidaarisia tämän hallinnon läheiset kannattajat, heidän on huomattava, että Assadin kanssa heillä ei ole tulevaisuutta ja tällä tavoin hallinto murenee sisältä käsin. Tämä on oikea lähestymistapa tässä yhteydessä. On tärkeää, että osoitamme kansainvälisen yhteisön kannan ja että YK tilanne ei ole hyväksyttävä, että Venäjä mm, tällä tavoin toimii lähi konfliktissa sen sijaan, että se toimisi ihmisyyden puolesta. Euroopan unionin on tehtävä tässä tärkeää yhteistyötä Arabiliiton kanssa. Arabiliitto, joka esitti päätöslauselman YK yleiskokouksessa viime torstaina, sitä olisi tuettava laajasti ja tällä tavoin lisättävä painostusta, jotta päästään eteenpäin turvallisuusneuvostossa. Minun mielestäni tämä on erittäin tärkeä Ja olen sitä mieltä, että tässä yhteistyö Turkin kanssa samalla tavoin kuin Arabiliiton kanssa on tärkeä asia. Tämä ei voi olla mikään länsimaiden tapahtuma. Tämä on yhteistyötä, läheisestä yhteistyötä Turkin ja Arabiliiton kanssa. Hyvät naiset ja herrat, jos vielä saisin sanoa, että meillä on myös kokemusta Egyptiassa, Libyassa ja muualla, ja on tarpeen, että käymme tätä tarpeellista keskustelua opposition kanssa. Edustaja Gomes jo mainitsikin siitä, kun hän puhui vähemmistön oikeuksista. Meidän on varmistettava, että vähemmistön oikeuksia ja uskonnonvapaus taataan. E, seurauksena ei voi olla se, että kristittyjä vainotaan, koska siellä on islamistinen suuntaus. Meidän täytyisi varhaisessa vaiheessa käydä vuoropuhelua opposition kanssa ja myöskin sitoutua siihen, että syntyy valtio, joka ei taas toisella puolella ryhdy epäoikeudenmukaisuuksiin. Tämä on tärkeä kysymys jotta saamme eristettyä Assadin maassaan, koska, koska ne ovat huolestuneita tulevaisuudesta. Jotkut vähemmistöt ovat vielä Assadin puolella, koska he odottavat häneltä vakautta. Meidän on osoitettava, että uskonnollisilla ja muilla vähemmistöillä on tässä mahdollisuus elää tasavertaisina tuossa maassa. Ja siksi meidän pitäisi keskustella heidän kanssaan. Sydämelliset kiitokset. Kiitos edustaja Brock. Seuraavaksi Saad El Kadrawi, puolitoista minuuttia. Sinds Rusland en China vorige week hun veto hebben... Kiitos. Minä olen ollut hyvin turhautunut aina äh, Venäjän ja Kiinan veto äh, veto-oikeuden jälkeen tilanne on vain pahentunut sen jälkeen ja todennäköisesti vielä hirvittävyyksiä tapahtuu lisää sanktioiden tiukentaminen ei tunnu auttavan, mutta paine kasvaa. Ensinnäkin eh, Arabiliitto on hyvin tiukkana tässä asiassa ja ei ole epäilystäkään siitä, että taloudelliset pakotteet varmastikin vievät joitakin eh, tärkeitä tukipilareita hallinnolta ja se johtaa sitten tämän hallinnon eristäytymiseen, joka vain laajenee. Meidän täytyy tätä painetta vahvistaa entisestään muun muassa suhteessa Kiinaan ja Venäjään, koska ne estävät kansainvälisen tuomion. Minä Puolan tällaista äh, mustan listan luomista, jossa olisi mainittuna sellaiset yritykset, jotka edelleen myyvät aseita Syyrialle äh, tai jotka tavalla tai toisella tukevat Syyrian hallintoa. Kun ajatellaan tämän maan monimutkaista asemaa, geostrategista sijaintia, vähemmistöjä, tarvitaan hyvin selkeä ja uskottava kanta tähän poliittisesti katsottuna, mutta tarvitaan myöskin suunnitelma Jotta saataisiin vähemmistöt ymmärtämään, että heidän ei pidä tukea tätä hallintoa ja että pitäisi pyrkiä myöskin yhteiselon tämän hallinnon kaatumisen jälkeen. Ja mielestäni tässä humanitaarisen avun ja lääkkeiden ja humanitaaristen käytävien luominen on hyvin tärkeää ja meidän täytyy myöskin Turkin ja Arabiliiton kanssa tehdä yhteistyötä. Seuraava edustaja Rui Tavares, olkaa hyvä. Um Kiitos puhemies. Syyria, kuten Irak, on myyttinen tapaus. Assad tappaa omia ihmisiään ja Euroopan rooli nyt kovimman koetuksen edessä arabikevään tapahtumien jälkeen on varmistettava, että me tee vakavia virheitä. Meidän pitää olla uskottavia ja vastuuntuntoisia. Mitä uskottavuuteen tulee, miten me voimme saarnata Kiinalle ja Venäjälle, kun ajattelemme, mitä Merkel teki Kiinassa. Hän ei saanut Kiinaa mukaan YKssa Sinne virtaa edelleenkin EU-rahaa, kun kun emme pääse tämän asian, tässä asiassa yhtään eteenpäin. Meidän pitäisi saada aikaan humanitaarisia turvakäytäviä. Tarvitsemme uskottavuutta, vastuuntuntoisuutta ja Euroopan unionin on toimittava, jos haluamme ratkaista tämän ongelmallisen palapelin. Kiitoksia. Seuraavas edustaja Matias. No Kiitoksia puhemies. Tämä päätöslauselma, joka meillä on edessämme, sisältää muutamia erittäin tärkeitä asioita, mutta allekirjoittaneet ryhmät eh, hylkäsivät yhden kappaleen, jossa me vastustimme sotilaallista väliintuloa sillä me emme halua, että toistuu se, mikä toistui Libyassa. uhrien suhteen. Syyria ja Libya ovat tietenkin hyvin erilaisia valtioita, mutta tämä ero on tärkeä. Sisällissota Syyriassa saattaisi aiheuttaa sisällissodan koko alueella. Ja tässä saattaa syntyä myös mahdollinen konflikti Iranin kanssa. Ja tietenkin kansalla on oikeus demokratiaan ja vapauteen. Me tarvitsemme uutta Lähi-Itää, mutta eh, tähän tilanteeseen päädyttiin ylipäätänsä, koska eh, miehitettiin Irak. Kiitos. Kiitos puhemies. Toivon mukaan voin vielä puhua minuutin lisää, koska toinen puhuja ei ole paikalla. Onko se mahdollista? Voinko puhua siis kahden minuutin ajan? Kiitokset. Hyvin lyhyt analyysi ensiksi toisaalta siitä, mitä Syyrian sisällä tapahtuu. Tällä hetkellä 8000 ihmistä on tapettu, tuhat heistä on alle 15-vuotiaita lapsia, 20 000 on ilmoitettu kadonneiksi ja 80 000 on vangittu, ei ole sähköä, ei ole vettä, siviiliväestöä ei voida auttaa, koska humanitaarisen avun Ähm, kuorma-autoja ammutaan raketein, mutta myöskin siviileitä ammutaan ja haavoittuneet ovat myöskin joutuneet ammunnan äh, kohteeksi. Mitä kansainvälinen yhteisö tekee toisaalta? Ähm, iranilaiset palkkasotilaat, toisaalta Venäjä, äh, joka edelleen myy aseita Syyrian hallinnolle ja kolmanneksi vielä tilanne YKssa veto tilanteessa. Mikä on nyt tilanne? Rova Ashton on puhunut tästä kollegoiden kanssa. Mitä nyt pitäisi tehdä? No, oppositio toivoo, että että sanktioita tiukennettaisiin, että keskusteltaisiin Venäjän ja Kiinan kanssa ja että pyrittäisiin turvautumaan kansainvälisen rikostuomioistuimen. on vielä aikaa ja hetkessä tätä kansalaisten tappamista ei saada lopumaan. Mielestäni meidän pitäisi vaatia Assadilta sitä, että näitä humanitaarisia käytäviä avattaisiin ja että siviiliväestö pääsisi turvaan Tämä ei kaikkien henkeä pelasta, mutta ainakin tappiot jäävät vähäisemmiksi kuin muutoin, ja tämä myöskin antaisi meille mahdollisuuden auttaa humanitaarisesti heitä. Kiitokset. Seuraavaksi edustaja David, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Haluaisin ajatella, että tämä Euroopan demokratian koto antaisi yksimielisen tukensa tuomitessaan presidentti Assadin ja hänen hallintonsa toimet Syyriassa, kun he alistavat kansaa tällä tavoin. Ihmisarvo on jäänyt unhoon tämän kriisin sylissä. Meidän on sovellettava uusia toimenpiteitä, jotta tappamiset saadaan loppumaan. Tästä asiasta ei voida neuvotella. Demokraattinen Syyria vaatii siirtymäajan tukea vähemmistöilleen. Tiukat toimenpiteet ja painostus Syyrian hallitusta vastaan voidaan saada aikaan, jos kansainvälinen yhteisö toimii yhtenä rintamana. Näin ei ole tapahtunut, kun häpeällisesti veto-oikeutta käytettiin päätöslauselmien estämiseksi YK turvallisuusneuvostossa. Tuomitsemme Kiinan ja Venäjän kannanotot ja vetoikeuden käytön, kun he tukevat tällä tavalla Syyrian hallintoa. Hallinto on eristyksissä, mutta silti he johtavat maata. Tämä johtaa kansanmurhaan. Me olemme viivästyneet viivästyttäneet nyt kansainvälisen yhteisön toimia, toimia ja EUn toimia. Meidän on tuettava Arabiliittoa aikeessaan lähettää rauhanturvaajia alueelle. Meidän on tuettava täysin humanitaarista apua alueelle ja kansainvälinen rikostuomioistuin, sen on ryhdyttävä toimiin ja saatava oikeuden eteen kaikki ne, jotka ovat syyllisiä rikoksiin ihmisyyttä vastaan Syyriassa. Meidän pitäisi saada kauppasaarto niille kiinalaisille ja venäläisille, jotka tekevät kauppaa Syyrian kanssa. Kiitokset seuraavat puolitoista minuuttia. Marita Ulsku, olkaa hyvä. Puhemies, Syyriassa on vallalla väkivaltaisuus. Sen tiesimme jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Silloin nimittäin tapasimme paljon silminnäkijöitä ja sukulaisia, jotka tulivat tänne Strasbourgin parlamentin ulkopuolelle ja osa heistä pääsi sisään ja keskusteli kanssamme. Me tiesimme jo silloin, mitä tapahtuu ja tiedämme, että Syyrian johtajat harjoittavat rikoksia ihmisyyttä vastaan tällä hetkellä. Mitä EU voi tehdä? Yksi asia on selvä. Ei riitä, että annamme pelkästään eh, humanitaarista apua, vaikka se onkin niin tärkeää, mutta me tiedämme myös minun mielestäni, että ehm, armeijan välintulo ei ole vaihtoehto. Vetooikeuden käyttö YKssa osoitti, kuinka tärkeää, että EU yhdessä muiden kanssa – laatii laajan poliittisen äm, seinämän tai liiton niin, että kansainvä, koska kansainvälinen, kansainväliset riippuvuudet ovat niin suuria myös Syyrian kohdalla, ja meillä on tietoa ja kuvia, jotka pääsevät laajasti maailmaan, ei pelkästään niille, jotka ovat Syyriassa. Meidän on osoitettava solidaarisuutta, meidän on painostettava Kiinaa ja Venäjää voimakkaasti, on tehtävä yhteistyötä Arabiliiton kanssa ja löydettävä kaikki ne tiet ja keinot, joilla voimme esimerkiksi estää aseiden viennin alueelle ja mutta poistaa kuitenkin tällaisen aseellisen välitulon mahdollisuuden. Kiitos edustaja Ulf Seuraavaksi edustaja Lise, kaksi minuuttia. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie ministrze, panie komisarzu. Kiitoksia, hyvä ministeri, hyvä komission jäsen. Useita asioita on täällä sanottu, jotka ovat aivan totta, ja kaikki meistä täällä tietävät, että tämä keskustelu ei tule muuttamaan tilannetta Syyriassa. Siitä huolimatta nämä sanat olisi kuultava näiltä sijoilta meidän pitäisi vaatia muutosta. Olen samaa mieltä Erkamiskista siitä, että ei ole mitään syytä äh, puhua presidentti Assadille, vaan meidän pitäisi vedota hänen ministereihinsä, hänen virkamiehiinsä, hänen upseereihinsa, hänen poliisiinsa. Meidän täytyy vedota kaikkiin niihin, jotka murhaavat omaa kansansa presidentti Assadin äh, vaatimuksesta. Meidän on sanottava, että jos te ette päätä oman kansanne murhaamista, niin jonain päivänä olette Haagissa tuomioistuimen edessä. Me emme tule unohtamaan, me tulemme eh, kirjaamaan ylös toimemme. Meidän tulisi vedota Venäjään, meidän tulisi venota Kiinaan, meidän tulisi sanoa heille, älkää kulkeko tuota tietä, se on häpeän tie. Se on tapa toimia, jota ei voida hyväksyä erityisesti tällä vuosisadalla Euroopassa. Meidän on tämä vetoomus lähetettävä Venäjän hallitsijoille. Meidän on myöskin vedottava korkeaan edustajaan Euroopan komission. Meidän tulisi tehdä enemmän puolustaaksemme pientä hajanaista oppositiota Syyriassa. Täytyy järjestää kokouksia, jotta oppositio pääsee yhteen ja saa meidän tukemme. Me emme pysty tekemään tässä parlamentissa kovin paljon, mutta voisimme luoda Euroopan parlamentissa Syyrian tukijoiden ryhmän osoittaaksemme solidaarisuutemme niille, jotka taistelevat rikollista Assadin hallintoa vastaan. Kiitos. Kiitos puhemies. Eilen EU ja Kiina kokoontuivat huippukokouksena 15. päivä on EU Venäjän huippukokous ja Assadin äh, hallintohan on ollut jo näissä hirmutöissään jo pitkään. Kummassakaan huippukokouksessa äh, ei millään lailla vaadittu äh, YK päätösaseman huomioon ottamista ja äh, näiden kahden maan kanta äh, turvallisuusneuvostossa tuli sitten selväksi Syyrian suhteen. EU on osoitettava kansainvälinen voimansa ja vaikutusvaltansa kumppaneihinsa. Muutoin meillä ei ole mitään vaikutusvaltaa Venäjän ja Kiinan täytyy sitoutua tähän kansainväliseen määräykseen, jolla saadaan ihmisoikeudet etusijalle. Ja tällä tavalla meidän täytyy olla tässä ikään kuin tällaisen toiminnan takaajina. Me haluaisimme, että tällaisia humanitaarisia käytäviä voitaisiin saada aikaiseksi. Pari sekuntia vielä missä jos sopii tarvitaan myöskin sitä, että saadaan Syyrian hallinto kansainvälisen rikostuomioistuimen ja että myöskin saataisiin asettemyynti tälle hallinnolle lopetettua. Kiitos edustaja Danjean. Kiitos puhemies. Tilanne Syyriassa on vaikein haaste, jonka kansainvälinen yhteisö kohtaa. Oman kansansa pommittaminen, ihmisten, lasten, naisten tappaminen. Emme voi tällaista hallinnon sokeutta hyväksyä. On vaikea toimia tehokkaasti tilanteessa. Mielestäni on hyvä, ettemme ryhdy aseelliseen välintuloon, aivan kuten Libyan tapauksessa. Liikkumavaramme on hyvin pieni, mutta me voimme kuitenkin vaikuttaa tämän hallinnon suurempaan eristäytymiseen, aivan kuten edustaja Brock sanoi. Se on realistisempi vaihtoehto. Sanktiot. EU EUn pitää vahvistaa maksimaalisesti näitä sanktiomahdollisuuksia. Se on yksi toimintamahdollisuus. Diplomaattiset tiet ovat tärkeä väylä. Meillä on tuomittava Kiinan ja Venäjän vetoikeuden käyttö turvallisuusneuvostossa ja on saatava nämä ymmärtämään, että tällaista ei voi sallia, mutta ei voi myöskään ymmärtää, eikä ole mitään järkeä myös näitä maita itselleen käyttää vetoa tällaisessa tilanteessa. On tärkeää vahvistaa ja tukea Rabeliiton toimia, vaikka kaikki niiden toimet eivät olekaan lyhyen tähtäimen, lyhyellä tähtäimellä toteutettavissa. Tämän poliittisen välttämättömyyden edessä painostaa Syyrian hallintoa on myös kiireellinen humanitaarinen avun tarve. Meidän on ehdoitta annettava tukea kansalle. Se on moraalinen velvoite, eikä siihen tarvita mitään YK päätöslauselmia. Meidän on saatava Arabiliiton toimet edistymään, jotta tällaista kansanmurhaa ei jatketa Syyriassa. Kiitos. Eh, Kiitos. Seuraavaksi Wolfgang Kreis-Dörfler. Yksi minuutti. Arvoisat kollegat, 11 kuukauden ajan Assadin hallinto vetää maailmaa nenästä ja pitää sitä narinaan Ja Venäjän ja Kiinan veto on kuin, kuin palon lietsomista me pystymme tekemään vain vähän, mutta yhden asian täytyy olla selvä. Sanktioita on kiristettävä ja vaikka tämä hallinto ajattelee voimansa pysyä hengissä, niin ei saa poistaa. Ne voidaan poistaa vasta sitten, kun tuo hallinto on luopunut vallasta ja vastuulliset on vietävä Den Hagissa kansainvälisen tuomioistuimen eteen. Tämä on sanottava aina selvästi ja Kiina ja Venäjä kohtaan on harjoitettava lisää painostusta ja kun katson, että Marokon kohdalla me keskustelemme loputtomiin ähm, kauppasopimuksista ja Kiinan kanssa me käymme kauppaa, että kukaan ei enää kysy, mitä siinä, siellä oikein tapahtuu. Tässä on katsottava vähän äh, näitä suhteita, olisi pohdittava vähän tarkemmin. Me emme voi jatkaa tätä rataa. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Michael Gaaler. EPP. President. Kiitoksia puhemies. Mitä me voimme nyt yhdessä tehdä? Kaikki joilla EU:ssa on ulkopoliittista vastuuta, eh, niin täytyy käyttää kaikki mahdollisuudet eh, vaatia Venäjältä ja Kiinalta vetoa eh, vedon poistamista turvallisuusneuvostossa ja näiden instituutioiden arvot ovat myös ulkopolitiikassa voimassa. Niitä ei voi unohtaa, kun toimii ulkopolitiikassa. Ei ole hyväksyttävää, että Venäjä vielä välittää aseita. Siinä herra Putin, herra Medvedev, lopettakaa tämä käytäntö tai olette yksi hirvittävistä Venäjän historian hahmoista. Miksi mitä pieniä kansallisia ylpeyksiä on tässä toimittavaa, jos ei edes Damaskuksen suhteen pystytä toimimaan. Ollaan läheisessä yhteistyössä Turkin kanssa. Yritetään toimia julkisesti yhdessä, esimerkiksi äh, luoda ennaltaehkäiseviä pakolaisleirejä Turkin puolella rajaa. Nostetaan Syyrian opposition arvoa käymällä korkean tason keskustelua äh, sen kanssa ja luomalla myöskin julistuksia Assadin jälkeistä aikakautta varten. Siinä on käytävä ilmi, että kaikille vähemmistöillä on oltava tulevaisuus ja että Euroopan unioni tulee tukemaan laajasti tällaista Syyriaa sen tiellä tulevaisuuteen. Meidän täytyy myös varmistautua siihen, että jos tämä hallinto päättyy, niin myös naapurimaissa tapahtuu uudistuksia ja meidän täytyisi valmistautua siihen, että esimerkiksi Libanonissa asiat saattavat liikkua ja siksi meidän täytyisi nyt jo vedota kaikkiin osapuoliin siellä, etteivät ne ryhtyisi esimerkiksi väkivallalla hyödyntämään syrjässä syntynyttä tyhjiötä. Kiitos edustaja Gaala. Seuraavaksi Boris Zala, minuutti. Na dvoch, obidvoch veciach je treba kollegat, meidän on tehtävä yhteistyötä, jotta saamme Assadin pois vallasta ja demokratian Syyrian. Tämä vaatii tiettyjä asioita. Meidän on tuettava Arabiliiton äh, suunnitelma ja tehtävä yhteistyötä keskeisen alueellisen tekijän Turkin kanssa. Meidän on tehtävä yhteistyötä myöskin Venäjän kanssa, ei vain YKssa, vaan myös kahdenvälisesti EUn ja Venäjän välillä. Neljänneksi meidän on tehtävä yhteistyötä myöskin opposition kanssa. Ja tarvitaan suunnitelma Assadin jälkeistä demokratiaa varten äh, Syyriassa ja opposition ollessa vallassa. Ja meidän on myöskin tehtävä yhteistyötä työtä Syyrian johtavien puolueiden johtajien kanssa siirtymäaikaa ajatellen. Tämän voimme ottaa opiksi Irakista Saddamin jälkeen ja tällä tavalla voimme myöskin estää islamistien pääsyn valtaan Syyriassa. Kiitokset. Seuraavaksi Andrei Gryb, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies tilanne Syyriassa ja kansan kärsimykset eivät ole uutisia enää. Ulkoasian valiokunnassa on asiasta keskusteltu useaan kertaan, samoin kuin ihmisoikeuksien alivaliokunnassa. Se, että tuomitsemme sen, mitä siellä tapahtuu tällä hetkellä, olemme samaa mieltä siitä. Se, että ilmavoivat ja tankkeja lähetetään omaa kansaa vastaan – on järkyttävää, iljettävää, mutta se on tyypillistä hallinnolle, kuten sellainen, joka Syyriassa on vallassa. Kiinan ja Venäjän YK veto-oikeuden käyttö on myös tuomittavaa. Heidän ei pidä enää viedä aseita Syyriaan. Näitä aseita käytetään protestoijia vastaan – Arabiliiton pitäisi lähettää YK-mandaatilla rauhanturvaajia alueelle. Arabiliiton ponnistelut tukea Syyrian oppositiota on tärkeä ensimmäinen askel oikeaan suuntaan. Olemme kuulleet, kuinka paljon ihmisiä on teurastettu tässä maassa. Pitäisi voida olla mahdollista, että demokraattinen muutos tapahtuu Syyriassa. Johtavassa puolueessa – on ihmisiä, jotka näkevät nämä rikokset ihmisyyttä vastaan ja jotka haluaisivat tehdä asiat toisin. Tankit pitäisi saada pois kaduilta, poliittiset vangit olisi vapautettava ja humanitaarista apua pitäisi saada paikalle kansalaisille. Humanitaarinen tuki, sen pitää päästä kohteeseensa ja tarvitsemme sitä val- varten Turkkiin kautta menevän humanitaarisen turvakäytävän, kuten Arabiliitto ehdottaa. Humanitaarisen turvakäytävän pitää olla siellä, jotta säästetään ihmiset, jotka ovat kohdanneet kriisin ja järkyttävät olosuhteet. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi Corina Kretsu, yksi minuutti. Sar, din se deteriorează pe zi ce trece. Hyvä komission jäsen. Tilanne Syyriassa on huonontamassa päivä päivältä. Näemme hi- hirveitä verilöylyjä maissa, kaupungeissa, joissa on ryhdytty kapinaan naisia, lapsia, miehiä, yli 7000 uhria. Tilanne ei saa jatkua vaikka Venäjä ja Kiina ovatkin ähm, käyttäneet veto-oikeuttaan, meidän täytyy tuomita edelleenkin, mitä Syyriassa tapahtuu. Meidän tulisi tukea Arabiliittoa, jotta se painostaisi Assadin hallintoa niin, että saadaan aikaan rauhanomainen ratkaisu tähän konfliktiin. Euroopan unionin on löydettävä ratkaisuja, jos mahdollista äh, lisäpakotteita on käytettävä Syyrian kansan sorron lopettamiseksi. Peter Stasny ja Violeta. Kiitos. Seuraavaksi Peter Stasny, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Olemme kuulleet hirvittävyyksistä Syyriassa jo nyt 11 kuukauden ajan YK on mukaan yli 5000 syyrialaista on kuollut äh, Assadin äh, sorto toimissa ja vallankumouksen tukahduttamisessa. Arabiliiton kanssa länsimaat tämänhetkiset Syyrian hallituksen toimet tuomitsevat ja vaativat Assadia kuuntelemaan hänen kantansa, lopumaan vallasta ja siirtymään vapaisiin vaaleisiin, vaaleihin, kuten hän on menneisyydessä luvannut. Mutta Venäjä ja Kiina ovat kuitenkin nämä vaatimukset YK on turvallisuusneuvoston äänestyksessä torjuneet. Siinä vaadittiin tässä päätöslausumassa myöskin sanktioita Assadia vastaan. Minä korostan, että tarvitaan lisää diplomaattisia toimia toimia, jotta saataisiin Venäjän mieli muuttumaan ja että Syyrian kansa voisi nauttia muutoksesta. Lady Ashton on jo puhunut hyvin voimakkaisen sävyn tästä asiasta täällä parlamentissa, että Venäjän on muutettava asennettaan suhteessa kumppaneihinsa Lähi-idässä, kun ajatellaan Syyrian veristä toimintaa sen omia kansalaisia vastaan. Minä tuen Ashtonin ponnisteluja jotta äh, vaikutettaisiin Venäjän lähettiläisen YKssa, jotta hän ymmärtäisi, että hänen tukensa tälle hallinnolle, joka tekee tällaisia kansanmurhan verrattavia tekoja, on asia, jota ei voida hyväksyä. Emme voi hyväksyä tätä ja meidän täytyy jatkaa poliittista painostusta syyden hallitusta vastaan, sama myöskin Kiinaa ja Venäjää vastaan, jotta muuttaisimme heidän mielensä ja voisimme suojella Syyrian kansalaisia sen omalta hallinnolta. Kiitos edustaja Stasni. Seuraavaksi edustaja Zalecki, kaksi minuuttia. E, e, Hyvät naiset ja herrat, jälleen kerran käydään tärkeää ulkopoliittista keskustelua Euroopan parlamentissa jälleen kerran Lady Ashton ei ole paikalla. Toivotan tervetulleeksi Tanskan puheenjohtajavaltion edustajan ja arvostan hänen sanojaan, mutta me puhumme maasta, jonka kanssa meillä on läheiset suhteet ja silti ulkopoliittinen johtajamme ei ole mukana keskustelussa. Venäjän ja Kiinan käyttämä veto. Nämä valtiot ovat turvallisuusneuvostossa ottaneet vastuun tämän konfliktin lietsomisesta Syyriassa. Ne ovat vastuussa satojen ihmisten kuolemista. kun hallinto lisäsi toimia ja tapoi ihmisiä näiden vetojen jälkeen. Venäläiset sanovat, että he eivät halua hallinnon vaihtoa, koska heidän mielestään hallinto on legitiimi, mutta hallinto, joka on tappanut 6000 kansalaista, ei ole legitiimi. Se on itse viennyt itseltään legitiimiyden. Ja toiseksi, meillä tulisi olla enemmän EUn diplomaattisia toimia, jotta saataisiin aikaan humanitaarinen käytävä, jotta saadaan apua niille ihmisille, jotka tarvitsevat sitä eniten, haavoittuneille ihmisille, jotta on kohdannut ohjusisko. Meidän on autettava ihmisiä pääsemään sairaalaan. Kiitos edustaja Salevski. Seuraavaksi Protasiewicz, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies komission edustaja, hyvät kuulijat. Yhä kasvavalla turhautuneisuudella seuraamme kehitystä Syyriassa. Kuulimme jo istuntosalissa, monet ovat huolissaan. Tuntuu, että me pysty tekemään mitään, kun tuhansia tavallisia Syyrian kansalaisia kuolee. Emmekö voi tehdä enempää? Emmekö olisi voineet tehdä enempää kuin diplomaattisia sanktioita, rajoitettuja taloudellisia sanktioita ja asevientikielto. On totta, että me varmaan olisi voineet tehdä paljon enempää. Kuitenkin meillä on viimeaikaisia esimerkkejä siitä, miten kansainvälinen yhteisö on toiminut yhtenäisesti, diplomaattisesti ja sotilaallisesti hyvin menestyksekkään lopputuloksen aikaansaaden. Onko mitään tarkoitusta tällaisella keskustelulla ja neljännellä syrjää koskevalla päätöslauselmalla. Kyllä, kyllä, koska meidän on osoitettava solidaarisuutta alistetulle Syyrian kansalle ja meidän on saatava Syyrian johtajien tietoon, että me kyllä seuraamme heitä. Me seuraamme, mitä he tekevät ja aiomme varmistaa, että heidän toimensa eivät jää rankaisematta. Kuten päätöslauselmatekstissä sanomme, haluamme painostaa Euroopan johtajia jotta ne laajentaisivat sanktioita, diplomaattisia ja taloudellisia sanktioita Syyriä kohtaan. Haluamme lisää humanitaarista apua niille, jotka sitä tarvitsevat, niille, jotka kärsivät. Ja haluamme ilmaista määrätietoisuutemme, päättäväisyytemme suhteessamme Kiinaan ja Venäjään, jotta ne hyväksyvät päätöslauselman YK turvallisuusneuvostossa niin, että äh, säästämme nämä viettomat ihmiset. Kiitos, edustaja Potacevic. Piditte hyvin kiinni puheajastanne. Seuraavaksi minulla on edustaja Bobinska, Kolarska Bobinska, olkaa hyvä. Puhemies, hyvät naiset ja herrat, äskettäin protestiaalto äh, arabikevät pyyhkäisi Pohjois-Afrikan yli, mutta nyt Syyriassa on ryhdytty ennennäkemättömiin väkivallan tehoihin, tekoihin. Syyrian äh, armeija laittaa vankilaan lapsia. Tämä on käsittämätöntä julmuutta. Meidän täytyy toimia yhdessä äh, ja äh, ilman YK on toimia. Meidän täytyy ryhtyä toimiin, vaikka Kiina ja Venäjä eivät mukana olisikaan, saattaa olla muutoin, että tämä on myöhäistä. Tämä toimia kuten Libyan yhteydessä meidän täytyy olla siellä läsnä. Tietysti Euroopan syytetään poliittisesta toiminnasta. Sanotaan, e, että ryhdytään toimiin liian myöhään. Samaan pätee siis nyt tässä Lähi-Itään, mutta tilanteen ennakoimisessa jäsenvaltioiden pitäisi miettiä sitä, kuinka voitaisiin tehdä yhteistyötä Syyrian kanssa hallinnon kaatumisen jälkeen. Nyt tarvitaan toimia, jotka tuovat maahan vakautta ja yhteistyötä Arabiliiton kanssa pitäisi myöskin edistää. Kuinka voimme nämä kulttuurit yhdistää? Emme halua uutta sotaa, emme halua, että Irakin tilanne toistuu. Tähän mennessä olemme vain luottaneet oikeamielisiin Syyriassa niihin, jotka oman henkensä vaarantain suojelevat muita. Minä olen laatimassa kirjallista julkilausumaa, joka koskee juuri näitä oikeamielisiä ja tämä tuli, liittyy Euroopan päivän valmisteluihin. Toivon mukaan tämä painajainen loppuu, mutta näitä Syyrian oikeamielisiä meidän täytyy kunnioittaa ja heitä on monia. Kiitän. Seuraavaksi edustaja Schöpflin kaksi minuuttia. Uh, thank you, President, uh, minister. Kiitoksia puhemies, ministeri, komission jäsen. Voimme varmasti kaikki olla samaa mieltä siitä, että se mitä Syyriassa tapahtuu, väkivallan käyttö, ihmisiä kohtaan, jotka esittävät poliittisia vaatimuksia, on asioita ei voida hyväksyä. Kysymys sisälläni on se, että miksi, äh, miksi Syyrian hallitsijat vastustavat niin voimakkaasti. Assadin hallinto ei ole antanut mitään kunnollista myönnytystä sosiaalisille voimille, jotka vaativat muutosta äh, tähän tarvitaan selitystä. On väärin ajatella, että Syyria on yhtenäinen yhteiskunta, vaan se on hyvin jakautunut. Siellä on viisi suurta ryhmää, jotka elävät rinta rinnan. Aluitit ovat ottaneet päävallan ja druusit, kristityt ja shiat ottaneet mukaan. Tällä tavoin heillä on noin 30 äh, prosenttia äh, väestöstä takanaan. Sunnimuslimit, jotka ovat äh, kansannousun taustalla, ovat olleet vallan ulkopuolella eristettynä. Vaarana on, että yksinkertainen enemmistöjärjestelmä antaisi vallan sunnimenemmistön käsiin ilman takuita muille ryhmille. Näin voisi käydä tulevassa sunnimuslimien hallinnossa. Tämä on otettava huomioon, muuten taistelut ja tappaminen tulee jatkumaan, koska kumpikaan osapuoli ei näe hyötyä ratkaisussa. Kansainvälisen yhteisön apu on tarpeen, jos tällainen sen rauhanratkaisun halutaan toimiva. Seuraavaksi edustaja Makovei, kaksi minuuttia. President. In Syria, civil... Kiitos puhemies. Syyriassa siviilit edelleen kuolevat. YK on ihmisoikeusvaltuutettu on todennut, että Homsin tilanne on hirvittävä yli 300 ihmistä todennäköisesti kuoli helmikuun alun jälkeen. Enää ei pystytä pitämään lukua heidän määrästään. Ihmisiä, lapsia kidnapataan, kidutetaan, tapetaan. Tämä on hallinnon tekoa. Se on menettänyt legitimiteettinsä kansalaistensa silmissä. EU on ähm, evännyt viisumit ja äh, jäädyttänyt heidän varansa noin 800 äh, ihmiseltä ja muitakin toimia on tehty. Ja tätä toimintaa pitäisi lisätä, rahavirrat pitäisi katkaista ja lisää äh, sanktioita pitäisi myöskin asettaa. Samanaikaisesti meidän pitäisi auttaa Syyrian kansalaisia ja tehdä yhteistyötä humanitaaristen järjestöjen kanssa, luoda humanitaarisia käytäviä ihmisten auttamiseksi. Tätä painetta on lisättävä Assadia vastaan, jotta väkivalta saadaan loppumaan, jotta hän astuisi pois vallasta ja että demokratia saataisiin rauhanomaisen keinoin aikaiseksi. Kiitos edustaja Makovei. Nyt meillä on Catch the Eye. Andrew Kennan. Kiitos puhemies. On selvää, että Bashar al-Assadin hallinto harjoittaa rikoksia ihmistä vastaan ne on lopetettava välittömästi. Vetoamme YK ihmisoikeusneuvostoon, YK on korkea edustaja, ihmisoikeusedustaja. Heidän pitää tehdä yhteistyötä ja varmistaa, että syylliset saadaan oikeuden eteen. Venäjän ja Kiinan vetoikeuden käyttö YK turvallisuusneuvostossa on valitettavaa ja sillä on vakavia vaikutuksia Assad voi käyttää vielä voimakkaampia aseita siviilejä kohtaan. Kun ei pystytty tukemaan Arabiliiton vetomusta Syyriassa, jossa oltaisiin voitu päästä rauhanomaisesti eroon tästä hallinnosta – Assadin hallinto on kuin kuollut mies, joka kävelee. Siksi tuemme äh, Lady Ashtonin ponnisteluja ja kansainvälisen yhteisön reaktiota tilanteeseen. Kiitos. Edustaja Pasku. The general picture of the Arab Spring. Yleiskuva arabikeväässä että niin Syyria jakaa turvallisuusneuvoston Arabiliitto, YK, Yhdysvallat vastustavat, vaikka muut kannattavat sitä. Jos kannattajat ovat huolestuneet siitä, että puututaan tilanteeseen ulkoa käsin, niin Venäjällä on myös strategisia näkemyksiä. Jos Syyrian hallinto luopuu vallasta, niin Venäjä menettää tärkeän asiakkaan ase viennillään ja mahdollisesti myöskin osapuolen monimutkaisessa suhteessa Iraniin. Mutta kun Syyrian kansa, Arabiliitto ja suurin osa kansainvälistä yhteistyötä vastustaa tämänhetkistä Syyrian hallintoa, niin sen tukeminen veisi ne, jotka sitä tukevat tilanteeseen, jossa ne menettävät enemmän kuin hyötyvät. Kristina Ojuland. Bashar al-Assad has fallen under... Bashar al-Assadin äh, hallintoa vastaan on aloitettu tiukat kansainväliset äh, pakotteet ja tätä on jatkettava ikävä kyllä. Venäjä ja Kiina eivät ole vielä liittyneet meihin. Tämän äh, lisäksi myöskin taloudelliset pakotteet ovat jo alkaneet halvauttaa Assadin hallintoa, mutta meidän täytyy myöskin auttaa heitä, jotka ovat nyt rauhanomaisesti asiaa pyrkineet vastustamaan. Se, että kansalaiset voivat kaataa vahvankin vallan, on tullut jo todistettua. Tänään on ehdotettu hyvin konkreettisia asianmukaisia toimia, joihin EUn pitäisi ryhtyä. Ja odotan, että nyt emme hukkaa aikaa todellisen strategian kehittämiseksi Syyriaa silmällä pitäen. Το λόγο έχει η κυρία Kiitoksia. Edustaja Dodds. Mr. President, as we... Puhemies, kun katsomme, mitä Syyriassa tapahtuu, toteamme, mitä hirvityksiä siellä tapahtuu, mutta tämä kriisi voi johtaa vielä suurempaan verenvuodatukseen. On valitettavaa, että vähimmäistoimit tällä tasolla YK päätöslauselma joutui veto-oikeuden käytön kohteeksi. Erityisesti Venäjän pitäisi tunnistaa oma vastuunsa tällä alueella. Heidän toimenpiteensä ovat johtaneet Assadin saamaan kansainväliseen tukeen. Tämä on mielestäni raskas vastuu kannettavaksi ottaen huomioon Syyrian kadulla tapahtuman veden, verenvuodotuksen sekä Homsin äh, murhat. Nyt vaaditaan uutta Syyriaa, mutta on paljon pelkoja siitä, mitä seuraavaksi tapahtuu. Kaksi ja puoli miljoonaa kristittyä Syyriassa katsoo, mitä Egyptissä ja Irakissa on tapahtunut, ja he huomaavat, että uskonvapaus ei ole osa uutta maailmaa, vaan he pelkäävät lisääntyvää vainoa. Haluamme, että Assadin tyrannia loppuu, mutta haluamme varmistaa, että Syyriaan, uusi Syyria on sellainen, että kaikki voivat elää siellä, myös kristitty vähemmistö, rauhanomaisesti rintarinnan. Ja kansainvälisiä takeita tarvitaan tässä suhteessa. Kiitän. Andreas Mölzer. Andreas Mölzer, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Syyrian konflikti voisi helposti johtaa etniseen sotaan. Nyt uskonveljet voivat äh, äh kostaa, äh, äh, yhteinen äh, uskonto yhdistää ja siksi sunni-arabit yrittävät äh, viedä läpi kantansa shia hallintoa vastaan Bagdadissa. E, ihan kuin tämä ei ole riittäisi, nyt vaikuttaa siltä, että Al-Qaidakin on mukana Syyriassa. YK on rauhanturvaoperaatiolla ei ole todellisia va- mahdollisuuksia. Tämä olisi mahdollista vain e, jos on aseen lepo. Siksi EU ei tulisi puuttua vielä enemmän tähän e, ongelmaan, koska uskonnollisissa konflikteissa voisi polttaa näppinsä ja epäonnistua täydellisesti. Seuraavaksi puheenvuoro on herra Sovindalille, joka edustaa Rovastonia. Ensinnäkin haluan kiittää teitä tästä hyvin elävästä keskustelusta. Ymmärrän, tilanne on hirvittävä ja kukaan täällä täysistuntosalissa ei jaa kukaan täällä ei voi hyväksyä sitä, että kansalaisia voidaan tällä tavalla surmata kansalaisia, jotka rauhanomaisesti osoittavat mieltään, ihmisiä kidutetaan, heitä tapetaan summitaisesti, jotkut joutuvat pakemaan. Tämä siis herättää inhoa tällaista toimintaa harjoittavaa hallintoa vastaan. Ja siitä syystä me Eurooppa-neuvostossa olemme käyttäneet lähestulkoon kaikki kokouksemme ulkoasian neuvoston kokoukset siihen, kuinka Syyrian tilannetta voitaisiin ratkaista. Tämä on ollut tärkeä aihe keskusteluissa. Meidän täytyy korostaa, että meillä on strategia, jota haluamme noudattaa ja jonka tarkoituksena on auttaa auttaa Syyrian kansaa tässä sen nykyisessä tilanteessa. Viestini on seuraava. Väkivalta on saatava lopumaan ja näin olemme sanoneet hallinnolle, joka ampuu omia kansalaisiaan Tätä haluamme korostaa kaikissa kansainvälisissä yhteyksissä, joissa vain voimme aina YKta myöten tai kun huomenna äänestetään päätöslauselmasta, joka toivon mukaan johtaa näiden Syyrian toiminnan, Syyrian toiminnan tuomitsemiseen ja myöskin turvallisuusneuvostossa YKssa asian on oltava esillä, koska sehän tätä asiaa käsittelee. Näin on jo monasti tehty ja äh, tietysti Kiina ja Venäjä, niiden kantaa voidaan kritisoida. Ähm, turvallisuusneuvoston jäsenenä emme voi jäädä istumaan kädet ristissä ja voivat, voimattomina tässä tilanteessa. Meillä on todella velvollisuus suojella myöskin huolimatta siitä, että Venäjä ja Kiina ovat veto-oikeudellaan toimet estäneet. Jos Turkki toimii, jos se keskustelee Arabiliiton kanssa, niin uskon, että sitä on autettava. Ja uskon, että kiinalaiset itse ovat nyt lähdössä liikkeelle lähi koska heillä on varmasti paljon siellä tehtä- tekemistä. 24. Tunisissa on paikka, jossa meidän täytyy viestimme sanoa, on vain poliittinen ratkaisu mahdollista tarjota tähän kriisiin. Kaikissa yhteyksissä kuin vain voimme, tämä tulee olemaan ulkoasiaministeriöidemme viesti. Mitkä ovat siis äh, toimintamahdollisuudet? Ymmärrän kyllä kärsimättömyytenne. Meillä on neljä äh, mahdollisuutta äh, toimiamme ajatellen. Ensinnäkin lähetetään rauhanturvajoukkoja. Tämä on Arabiliiton kanta, mutta Kuinka tämä sitten konkreettisesti tapahtuisi, se on toinen asia. Mutta tämä on asia, jonka voimme tunnisissa ottaa esille. Toisekseen ehdotus, jonka kautta luotaisiin tällainen kansainvälinen käytävä. Emme halua jättää pois laskuista tätä, mutta tämä tarkoittaisi sitten suurta kansainvälistä yhteistyötä, jos tällainen käytävä luotaisiin, ja sitä pitäisi myöskin suojella. Tämä tarkoittaa myöskin taistelujoukkojen käyttöä suojelutehtävissä. Ja sitten voitaisiin pyrkiä estämään siviili, sisällissota tietyn tavoin. Tietysti tämä uhka on olemassa ja siihen liittyy monia riskejä. Se saattaa ristäytyä käsistä ja senpä takia uskon nyt, että että äh, meillä, äh, meidän täytyy nyt miettiä tarkkaan näitä meidän ehdotuksia. Ensinnäkin nämä äh, sanktiot aiomme jatkaa ja vahvistaa näitä sanktioita. Humanitaarista apua on myöskin ne mahdollisuuksien rajoissa toimitettava. Emmekä halua poistaa, poistaa luvusta myöskään sitä, että teemme yhteistyötä entistä enemmän näiden kantojen suhteen. Ja äh, nyt mietimme, mitä voimme tehdä opposition yhteydessä muun muassa. Mitkä ovat siis vaihtoehdot? Tämä on kysymys, joka palaa jatkuvasti tässä keskustelussa eteen. En usko, että etnistä ääriliikehdintää on olemassa. Varmasti kaikki maailman kansalaiset syyrialaisten tavoin haluaisivat elää rauhassa ja yhdessä. Ja en usko, että kysymys olisi siitä, että diktatuurilla on vastassaan tällaista uskonnollista ääriliikehdintää ja tällaisen kierteen vaaraa. Ja tämäkin otettava esille Tunisissa. Haluan vielä kiittää teitä tästä keskustelusta ja haluaisin todeta, että johtopäätökset, Rova Ashtonin johtopäätökset ottavat huomioon tämän keskustelun ja myöskin teidän panoksenne. Otamme huomioon teidän näkemyksenne. Kiitos. Kiitos. Hyvät kuulijat, minulla on kuusi päätöslauselmaesitystä tähän keskusteluun. Äänestys pidetään huomenna kello 12. Päätän keskustelun. Seuraava aihe esityslistalla on